zu nehmen meine damen und herren! liebe kolleginnen und kollegen! auch zehn tage nachdem der taifun haiyan mit mehr als dreihundert philippinen taifunin jälkeen tilanne on sadoilletuhansille selviytyjille dramaattinen, Te tunnette kaikki kuvat epätoivoisista ihmisistä, joilla ei ole juomavettä, joilla ei ole mitään syömistä, joiden on täytynyt yöpyä taivasalla. Apua on menossa sinne, mutta edelleen jotkut alueet ovat sellaisia, jonne ei ole asiaa, jolle ei päästä. Ulkopuolelta valtava kaos täytyy siellä paikan päällä ihmiset siellä mm, kamppailevat elojäämisen puolesta ja he ovat täysin riippuvaisia kansainvälisestä yhteisöstä ja meidän täytyy tehdä, kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä kaikkeensa, jotta ihmistä välittömässä hädässä voidaan auttaa niin nopeasti kuin mahdollista. Kun siellä on kyliä ja kaupunkeja tuhoutunut, siellä ollaan silloin riippuvaisia jälleenrakennuksessa meidän avustamme. Sekä humanitaarista avusta että pitkäaikaisesta avusta on tarvetta meidän täytyy mielestäni, kun ajatellaan dramaattista tilannetta, niin tehdään enemmän 11 miljoonaa ihmistä Filippiineillä on kosketettuina taifuunin seurauksista. Luvut ovat todellakin dramaattiset. 660 000 ihmistä ovat menettäneet talonsa ja ovat taivasalla. Kansainvälisen punaisen ristin tietojen mukaan 22 000 on edelleen kadoksissa ja Olette lukeneet nämä luvut. Yli 2500 kuolema, kuolleita. Autiorganisaatiot sanovat kuitenkin, että nämä tulevat nousemaan nämä luvut selkeästi. Euroopan parlamentin haluan sanoa Euroopan parlamentin nimissä uhreille, että me Euroopan parlamenttina teemme kaiken voitavamme, jotta jälleenrakennuksessa voitaisiin auttaa. Hyvät naiset ja herrat, teillä on varmaan sama tunne kuin minulla, että tunnemme solidaarisuutta näitä perheitä ja uhreja kohtaan. Haluaisin pyytää, että pidämme minuutin hiljaisuuden. Herzlichen Dank. Kiitän teitä. Hyvät kollegat, olen iloinen, että tänne on tullut 150 koululaista 33 maasta, jotka ovat Euronest 2013 osallistujia. Sydämellisesti tervetuloa. Zwei Tage lang haben die jungen Männer Kahden päivän ajan nuoret ihmiset eu maista myöskin Armeniasta, Azerbaidsanista, Valko-Venäjältä, Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta ovat täällä Euroopan parlamentissa keskustelleet itäisen kumppanuuden avainasioista. Kun nuoret ihmiset osallistuvat demokraattiseen eh, mielipiteen muotoamiseen, niin siellä on keskusteltu esimerkiksi energiatehokkuudesta. Haluaisin kiittää näistä iloisista keskustelusta, joista on kerrottu. Toivottavasti tämä intohimoinen keskustelu auttaa ottamaan meistä mallia teistä. Kaikkea hyvää ja kaikkea hyvää elämäänne. Erklären nun offiziell die am nyt julistan virallisesti 24.10. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Ensinnäkin kysymys kollega Stier. Olkaa hyvä, esittäkää kysymys. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, jutros... Puhemies, tänään aamulla noin 100 000 ihmistä marssi Bukovaren läpi Siinä muistettiin ja kunnioitettiin sitä seikkaa, että 22 vuotta sitten kaupunki tuhoutui ja tämä on ensimmäinen kerta, kun me muistelemme noita vuosia. Kroatiasta tuli myös täysistuntoon pieni joukko ihmisiä tuolla, ja minä haluaisin nyt vedota kaikkiin, että me myös osoittaisimme kunnitoista niille, jotka kaatuivat aikanaan Bukovarissa. Me saamme nyt elää yhdistyneessä Euroopassa. Kiitoksia herra Stier tästä puheenvuorosta. Pöytäkirjat 24.10. istunnosta on asetettu saatavilla Onko niihin vasta huomautuksia? Näin ne ole, joten pöytäkirja on hyväksytty. Sitten ilmoitukset. Saksan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Gabriele Stauner on valittu 30. lokakuuta lähtien 2013, kuten Hildur myös Hildur Dyer 31. lokakuuta 2013. Stauner tulee Weisgerberin tilalle ja Breyer tulee rouva Katarina Brandnerin tilalle. Todetaan jäsenten valitsemassa Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 7. artiklan ensimmäisen kohdan sekä työjärjestön 4. artiklan 4 kohdan mukaisesti, että, että Staunerin ja Breyerin toimikausi alkaa 30. ja vastaavasti 31. lokakuuta Toivotan kollegat tervetulleeksi ja muistutan siitä, että Stauner ja Breyer työjärjestyksen kolmannen artiklan toisen kohdan mukaisesti, niin kauan kuin jäsenvaltakirja ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muutosta ratkaistu, he osallistuvat parlamentin jäsen elinten istuntoihin täysin valtuuksin. Sillä edellytyksellä, että on tätä ajan ilmoittaneet, ettei ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä. Puolan viranomaiset ovat äh, esittäneet minulle pyynnön herra Tadeusz Tsimanskin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta. Tämä asia lähetetään pyöristyksen mukaisesti jurivaliokuntaan, joka vastaa asiasta. Sitten on tullut äh, nimityksehdotukset äh, valiokuntiin EPP ja EFT ryhmiltä, jos tämä on loppuun mennessä ei tule vastalauseita, niin näitä nimityksiä pidetään vahvistettuina der zuständige ausschuss hat eine berichtigung zu einem vom Sitten on esitetty oikaisu Euroopan parlamentin hyväksyttyyn tekstiin. neljä artiklan mukaisesti näitä, tätä oikeasta pidetään hyväksyttynä, ellei 24 tunnin aikana vähintään 40 jäsentä ilmoita vastalausetta ja Tämä julkaistaan sitten Seans Direct-sivustolla. Sitten keskiviikkona kirjoitan, allekirjoitan neuvoston puheenjohtajan kanssa kymmenen säädöstä, jotka julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Sitten esimerkiksi hyväksyminen. Puheenjohtajakokouksen työjärjestön 137 reklamin mukaisesti lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Vihreä ryhmä on ilmoittanut, että he ovat tehneet pyynnön siitä, että komission julkilausuma otettaisiin mukaan. Puhemies vähän menettelyistä ja MFF-äänestyksestä. Eli tässä on kaksi eri esitystä. Niin halusin vain sanoa, että me olemme esittäneet tätä aihetta. Siis Herra